Zak on valittu Andrzej Dudan tilalle alkaen 11. kesäkuuta 2015. Ja parlamentti panee merkille edustaja Chosakin valinnan ja toivotamme uuden kollegan tervetulleeksi. Ja hän nyt nauttii täysimittaisesti oikeuksistaan parlamentissa ja muissa toimielimissä. Edustaja Emmanuel Glezos on irtisanottunut parlamentissa ja parlamentti toteaa, että hänen paikkansa on vapautunut 8. heinäkuuta 2015 alkaen ja tästä on toimitettu tieto asiasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle. Edustaja Maarit Paulsen on eron parlamentista ja hänen paikkansa on nyt sitten vapaana alkaen 30. syyskuuta 2015 työjärjestyksen mukaisesti ja tästä on toimitettu tieto asiasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle. Oikeudellisten asioiden valiokunta kokouksessaan 16. kesäkuuta 2015 on tarkistanut